tässä vähän aikaa sitten. Täytyy pitää huoli siitä, että se toimii. Täytyy tunnustaa se, mitä on tapahtunut. Ja jos asiat karkaavat käsistä, niin siitä täytyy, siihen täytyy puuttua heti. Kiitoksia kovasti, Kelly Seuraavaksi Balsitis. Pirmininkė, gerbimi komisijos ir tarybos.